vielä lopuksi säännön ka- 27 mukaista on saanut naisten valiokunnalta pyynnön, että, antaisi, että talous- ja sosiaalikomitea antaisi lausunnon. Jos ei kukaan vastusta tätä, niin pitäisi saada ainakin kahden, jos tämä vastustusta vuorokauden aikana silloin